esityslista. Oletteko sen saaneet? Olette sen saaneet 26. lokakuuta ja sen mukaan on hyväksyä esityslistan. Kukaan ei näytä sitä vastustavan tai tekevän huomioita. Olemme kuulleet, että nyt on hieman varhaista keskustella jo neuvoston puheenjohtajuudesta meidän oli tarkoitus tavata Malmström puheenjohtaja, mutta se ei ole tänään kuitenkaan mahdollista. Ja miten sitten keskustelemme, kollega Duff? Ettäkö kuule minua? Funziona, ecco. No nyt toimii. Niin, sanoin että emme saaneet paikalle puheenjohtaja Malmströmiä, joten emme voi saada tarkempaa tietoa siitä, kuinka neuvoston työ on edennyt. Kolga Duff on pyytänyt minua aloittamaan keskustelut kuitenkin tästä asiasta. Totta kai olen valmis tähän, mutta se, mitä tiedämme virallisesti, on tullut neuvoston lehdistötilaisuudesta. Ja neuvosto ilmaisee vakuuttumuksensa siitä, että Lissabonin sopimus hyväksyttäisiin vuoden loppuun mennessä. He ovat tyytyväisiä. Ja tänä aamuna, kuten ehkä olette kuulleetkin, Tsekin perustuslaki tuomioistuin on tehnyt päätöksen tätä koskien niin ja uskoakseni voimme odottaa Tsekin presidentin allekirjoittavan sopimuksen muutaman päivän kuluttua, ehkä ensi viikon alussa. Näin ainakin olen kuullut. En tiedä, haluaako joku sanoa tästä jotakin. Olkaa hyvä, Mendes de Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan ryhmän nimissä osoittaa suurta tyytyväisyyttä ensinnäkin huippukokouksen tuloksiin ja siihen, miten Tsekin, puheen, äh, Tsekin äh, presidentti on tilanteen nyt ratkaissut. Näin Euroopassa tehdään, pyritään löytämään kompromisseja. Tämän päivän hyvä uutinen, jota odotimme, oli se, että kolmannen kerran Tsekin perustuslaki tuomioistuin esti asiat, jotka olisivat estäneet sopimuksen voimaan astumisen. Tämä on meille äärimmäisen onnellinen päivä ja olen varma, että suurimmat, suurin osa jäsenistä on sitä mieltä, että se työ, jota parlamentit, vuodesta, parlamentin jäsenet vuodesta 2000 on tehnyt sellaista työtä, että se on nyt kantanut hedelmää. Ja yksi suurista voittajista tämän sopimuksen osalta on Euroopan parlamentti. Me toimielimenä edustamme kansalaisia ja meidän Täytyy olla tyytyväisiä siihen, että meidän poliittinen roolimme tulevassa Euroopassa kasvaa. Kiitos. Kiitos. Tämä oli oikein osuva huomio. Nyt puheenvuoron on pyytänyt kollega Kierewi. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin ryhmän nimissä, sosiaalidemokraattien nimissä haluaisin tuoda esiin tyytyväisyytemme tämän aamun uutisista, mutta myös muuten. Uskon, että neuvosto viime viikon loppuna, Euroopan neuvosto, hyvästyi sellaisen päätöksen, joka oli sekin tärkeä, koska näin äh, ratkaistiin poliittisesti vaikea ongelma. Ja haluan sanoa, että tyytyväisyys siihen, että todennäköisesti vielä tämän kuun aikana tämä sopimus allekirjoitettaisiin ja ensi kuussa säästyisi voimaan, niin tätä auttoi eteenpäin jäsenvaltioiden politiikka. Ja se, että komission jäsen Barroso valitsi kollegionsa jäsenet se, että me nyt lähdemme sopeuttamaan työjärjestystämme ja vuoden 2010 tammikuussa oikeastaan voimme sanoa, että lähdemme uudella ponnella tähän vanhaan, mutta samalla uuteen, uudelle tielle rakentamaan Eurooppaa. Ja tämä liittyy selkeään poliittiseen välttämättömyyteen, koska jos 70 vuotta sitten syntyi unelma Euroopasta ja siitä, että luotaisiin rauhan alue toisen maailmansodan raunioille, niin nyt eurooppalainen keskustelu on hamletilaista, siis ollako vai eikö olla. Täällä käydään keskustelua globalisaatiosta ja uudesta maailmanjärjestyksestä ja siitä, onko tällä uudella näyttämöllä poliittista, taloudellista Eurooppaa, joka toimii geostrategisesti, taloudellisesti, rahoitus, rahoituksellisesti. Me, onko meillä voimakas y, yhtenäinen ääni vai eikö meillä sitä ole? Tätä keskustelua käydään ja viime päivinä ja tänä aamuna – se, mitä neuvostossa tehtiin, oli äärimmäisen tärkeää, jotta päästään tähän suuntaan ja tälle uudelle tielle. Työ alkoi lähes kymmenen vuotta sitten ja työ oli äärimmäisen monimutkaista. Vielä joitakin päiviä sitten emme tienneet kovinkaan hyvin, pääsisimmekö näistä vaikeuksista yli, näiden suurten esteiden yli, joita tämän Euroopan rakennelman tielle oli asetettu. Ja siksi olenkin nyt äärimmäisen tyytyväinen. Ja haluaisin myös tuoda esiin erään pettymyksen. Viime viikonlopun Eurooppa-neuvosto osoitti tietoja, joita liittyy ilmastonmuutokseen ja siihen liittyviin haasteisiin, mutta samaan aikaan, kun näitä lukuja esiteltiin ja päätöslauselmia esiteltiin ja selvästi tuotiin esiin, kuinka vaikea ongelma tässä on kyseessä, niin, ja kun valmisteltiin niin samanaikaisesti valmisteltiin Kööpenhaminaa varten sellaisia asioita, jotka uskon, että ne eivät johda mihinkään. Eli Eurooppa-neuvoston huippukokous todennäköisesti ei päässyt siihen, että Kööpenhaminan kautta päästäisiin eteenpäin tai taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Pelkään, että sitoumukset jäsenvaltioiden osalta sisäisesti ja se, että autettaisiin taloudellisesti kehitysmaita, että ne sitoutuisivat Kiotoon ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, niin pelkään, että tässä ei juurikaan päästä eteenpäin. Ja vielä lopuksi puheenjohtaja. Se, että osoitetaan, että Eurooppa jatkaa jatkaa edelleen vaikeaa keskustelua makroekonomisesta tilanteesta, täytyy muistaa, koska Euroopan taloudessa on merkkejä elpymisestä ja myös muualla maailmassa, mutta meillä on edelleen kaksi tärkeää ongelmaa, jotka liittyvät makrotalouteemme. Työttömyys kasvaa edelleen Euroopassa, se on äärimmäisen korkealla ja julkisen talouden vaje, vajeet ovat hyvin korkealla. Ja näin Eurooppa-neuvosto sai ratkaistua tärkeän poliittisen kysymyksen tunnustamalla sen, että Puolan ja Yhdistyneen kuningaskunnan lisäksi yksi toinen valtio saa poikkeuksen olla soveltamatta perusoikeuskirjaa oli sekä hyvä että huono asia, mutta tässä päästiin siis eteenpäin, mutta silti olen edelleen huolissani ilmasto- ja työllisyyskysymyksistä. Kiitos. E Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Raff. Uh, well. Puheenjohtaja. Haluaisin pitäytyä pikemminkin keskusteluiden perustuslaillisessa puolessa, kun puhutaan neuvoston kokouksesta. Meillähän ei ole pelkästään näitä neuvoston päätelmiä, vaan myös pöytäkirjan luonnos. jonka mukaan Tsekin tasavalta liitetään pöytäkirjan 30. Täytyy todeta, että olin yllättynyt nähdessäni tämän, sillä olin kuvitellut, että presidentti Klaus pyrki saamaan aikaiseksi pöytäkirjan, joka vaikuttaisi omistusoikeuksia sääteleviin lausekkeisiin, eikä niinkään sosiaalipolitiikkaan liittyviin lausekkeisiin. Minusta olisi ollut hyvä, jos olisimme saaneet tiedustella puheenjohtajan valtiolta sitä, mikä merkitys on sillä, että tähän ehdotettuun pöytäkirjaan tulee, tai pöytäkirjan luonnokseen tulee liite. Olen myös ilahtunut tuomioistuimen päätöksestä Brunoussa. En kuitenkaan ole vielä nähnyt presidentti Klausilta mitään takeita siitä, että hän itse asiassa aikoo allekirjoittaa tämän välineen. Kirjallisestihan asiasta ei ole mitään olemassa, eikä myöskään puheenjohtajavaltion päätelmissä. Rehellisesti katsoen minusta meidän tulisi kyllä vielä nyt olla riemuitsematta lopullisesti sopimuksesta ennen kuin itse asiassa olemme saaneet Klausin allekirjoituksen. E Duffin jälkeen puheenvuoro on pyytänyt Sayer. Thank you very much, uh, President. Kiitos uh, puheenjohtaja. Olemme tässä ihan pian äänestämässä työjärjestyksestämme Lissabonin sopimuksen mukaisesti, joka merkitsee sitä, että suhtaudumme positiivisesti Lissabonin sopimuksen voimaan astumiseen. Ja näin me olemme saaneet kaadettua yhden tällaisen keinotekoisen esteen. Mutta kuten edellinen puhuja herra Duff totesi, me emme ole tässä vielä loppusuoralla, emme ole saaneet mitään takeita Tsekin presidentin allekirjoituksesta. Minusta tämä on oikea paikka keskustella asiasta, siis parlamentti, koska täällähän valmistelukunta piti kokouksensa ja monet kollegat ovat täällä olleet puhumassakin siitä, miten tärkeää Lissabonin sopimuksen voiman astuminen on. Haluaisin kuitenkin ottaa esiin toisen asian, jonka myös herra Daffi otti esiin nimittäin se, että Eurooppa-neuvosto teki, antoi lupauksen Tsekille opt-outista perusoikeuskirjasta. Tällä parlamentilla on koko joukko päätöslauselmia takanaan, jossa me valittelimme sitä, että on otettu, muutama valtio on saanut äh, poikkeuksen ja ottautin tähän perusoikeuskirjaan. Parlamenttihan vaati koko ajan sitä, että perusoikeuskirja on tärkeä, ihmisoikeudet ovat tärkeät. Me olimme hyvin selkeällä kannalla tästä asiasta, joten en ole ollenkaan tyytyväinen ja onnellinen siitä, että Tsekki on saanut tähän opt-outin. En myöskään ole tyytyväinen siihen, että Tsekin sopimuksesta tai Tsekin presidentin argumentit äh, olivat, äh, johtuivat siitä, että hän pelkäsi, että Benesin äh, laki vaikuttaisi vieläkin Tsekin tasavaltaan. No, Benesin laki perustuu syrjintään, kollektiiviseen syyllisyyteen – etniseen vihaan. Ja sen vuoksi minusta tämä argumentti ei ole mitenkään hyväksyttävä. Minun kotimaassani Unkarissa ja myös varmasti Saksassa ja muissa maissa ollaan samaa mieltä siitä, että tämä ei ole sitä eurooppalaista henkeä, josta olemme puhuneet. Jos minä olisin kansallisen parlamenttini jäsen, minä en äänestäisi sen puolesta, että tsekki saa optautin näillä argumenteilla, koska se ei ole hyväksyttävää. Minun puolueeni kanta Unkarin kansallisessa parlamentissa on sellainen, että ne eivät tule hyväksymään tai kannattamaan minkään näköisiä muutoksia perustussopimukseen – jolla sitten heitä suojeltaisiin Beneshin lain seuraamuksilta. Tästä teidän täytyisi olla tietoisia. Tämän parlamentin täytyisi hyvin selkeästi sanoa, että me olemme iloisia Lissabonin sopimuksesta, mutta samanaikaisesti me kannatamme perusoikeuskirjaa ja me haluamme, että perusoikeuskirjaa sovelletaan kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Grazie, onorevole Messerschmidt. Kiitos, Messerschmidt. Tack formen. Äh, kiitos äh, puheenjohtaja. Se, äh, mitä tänään on tapahtunut, tarkoitus oli, että tätä pidettäisiin ilonpäivänä, että kaikki olisivat onnellisia siitä, että Lissabonin sopimus astuu voimaan. He eivät ainoastaan puhu parempaa tietoa vastaan, koska tämä on myös epäkollegiaalista sen vuoksi, että kaikki eivät tue tätä ajatusta ja sopimusta. Se minun täytyy pöytäkirjoja varten ilmoittaa. Sen lisäksi tämä parlamentti edustaa Euroopan kansoja, ihmisiä, eh, jotka eivät välttämättä ole lukeneet eh, kuitenkaan kaikkia eh, asioita ja asiakirjoja ja muita, mitä on tapahtunut Euroopassa. Ja esimerkiksi Saksassa korkein tuomioistuin totesi joissain asioissa, että parlamentti ei välttämättä edusta kaikkia kansoja. Minusta koko tämä prosessi on ollut aikamoinen farsi minä ymmärrän monet argumentit tämän perussopimuksen puolesta, mutta tässä menettelytavassa ei ole ollut kysymys siitä, että varmistetaan demokratiaa, vaan kysymys on ollut vain siitä, että on pyritty välttämään brittien äänen kuulumasta ja että tämä perustamissopimus hyväksyttäisiin niin nopeasti, että Downing Streetillä ei voitaisi tehdä sitä järkevää päätöstä, että maassa järjestetään kansanäänestys. Ja sen vuoksi minusta tämä koko menettelytapa on ollut farssi. Ja sen minä haluaisin pöytäkirjoihin. Joten siis en kaikkien jäsenten näkemyksenä, vaan minun ryhmäni näkemyksenä. Minä puhun siis minun ryhmäni nimissä. Ja sen lisäksi kuten täällä jo yksi kollega sanoi, että tämä poikkeus, joka nyt on tehty tähän perusoikeuskirjaan, niin äh, on minusta äh, myös äh, ollut lähtökohta sille, että me saamme tähän hieman selvitystä siitä, että mistä tässä on kysymys ja mitä Klausille oikeastaan on luvattu. Se on mielestäni välttämätöntä, että voitaisiin toimia oikeudellisella tavalla. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Sitten Gurmai. Thank you uh, uh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Tietysti ymmärrämme, että tässä näytettiin vihreää valoa. Eihän se kuitenkaan ensimmäistä kertaa ollut, kun perustuslainen tuomioistuin näin teki. Mutta meidän kannattaa kuitenkin olla optimistisia, sillä on selvää, että presidentti Klaus on nyt jo tehnyt selväksi sen, että hän aikoo allekirjoittaa en tiedä, en usko, että hän voi enää esittää mitään lisävaatimuksia. Kun 26 jäsenvaltiota on jo allekirjoittanut me edelleen odottelemme sitä, mitä pitäisi tehdä. Seuraava komission suhteen. koska me haluamme kuulla näitä uusia ehdokkaita. Kollegani Unkarista totesi perusoikeuskirjasta, että kahdella jäsenvaltiolla on ollut mahdollisuus olla hyväksymättä sitä. Ja Tsekin tasavallalla oli ollut mahdollisuus jättäytyä sen ulkopuolelle aiemminkin kuin vasta nyt. Olkaamme siis järkeviä. Me, meitä on useita, jotka toivomme Lissabonin sopimuksen toteutuvan Ja presidentti Klaus pyrki tekemään mitä hän pystyi, mutta meidän tulee kunnioittaa 15 miljoonan eurooppalaisen näkemyksiä. Ja olen EPP-koordinaattorin kanssa samaa mieltä siinä, että, että saakamme tämä tapahtumaan, koska olemme niin kovasti tehneet työtä sen eteen. olen Gurmai, olen Schöpflin, alla parola. Kiitos sitten edustaja Sepin. Thank you, President. Um... Kiitos puheenjohtaja. On kestänyt kauan saada tämä kokoon. Oli nyt kysymys sitten perussopimuksesta tai Lissabonista. Ja minusta tuntuu, että tämä jo itsessään kertoo meille jotakin jos äh, otetaan tämä tällaisen prosessin pitkäaikainen historiallinen näkökanta, niin minusta tuntuu, että hallitusten välinen äh, yhteistyö on kasvussa ja Euroopan yhdentymisen äh, vastustaminen kasvaa. Ja haluaisin tässä oikeastaan sanoa kaksi asiaa. Yksi on se, että pragmaattisella tasolla Euroopan yhdentyminen ratkaisee ongelmia, joita hallitusten kesken ei voida ratkaista. On paljon asioita, jotka voidaan ratkaista vain Euroopan tasolla. Mutta jos otetaan jälleen tällainen pitkän aikavälin historiallinen perspektiivi, niin meillä ei enää ehkä ole Euroopalla, Euroopassa vastaavanlaisia ongelmia kuin meillä oli esimerkiksi ennen ensimmäistä maailmansotaa, joka sitten johti myös toiseen maailmansotaan joten siltä osin Euroopan yhdentyminen on ollut konfliktien ratkaisun kannalta valtava menestys Euroopassa. Tästä näkökulmasta, mitä enemmän poikkeuksia ja opt-outteja meillä on, sitä vaikeammaksi tilanne muuttuu. Ja tässä nykyisessä tilanteessa ajatellen tähän opt-outtiin yleisen syyllisyyden pohjalta ei ole hyväksyttävää. Grazie. Credo di dover dire anch'io due Kiitos. Ehkä minunkin täytyy vielä tässä tämän pienen katsauksen jälkeen sanoa muutama sana. Itse haluaisin olla luottavainen siihen, että Lissabonin sopimus ratifioidaan pikaisesti. Ja olisi absurdia, jos Tsekin presidentti ei sitä allekirjoittaisi. Tämä ei mielestäni ole realistista, että emme nyt luottaisi siis kaiken sujuvan hyvin. Tällä siis monet olivat tyytyväisiä, mutta samoin viitattiin vaikeuksiin, epäilyksiin ja kaikkiin ponnisteluihin, joita tähän mennessä on tehty. No, usean otteeseen olen lukenut Lissabonin sopimuksen ja ehkä seitsemän kertaa siellä toistetaan sanaa etappi tai matka, se ei ole mikään staattinen, vaan se jatkuu eteenpäin. Emme vielä ole saattaneet töitä päätökseen, emme ole saaneet tilanteesta vielä täydellistä. Mitä tulee näihin poikkeuksiin, Puolan, yhdistyneen kuningaskunnan, Irlannin tai Tsekin tasavallan osalta – uskaltaisin tässä sanoa, vaikka tätä täytyykin vielä tarkemmin pohtia, että haluaisin uskoa, että tässä ei ole niinkään kyse erilaisista säännöistä, vaan tulkintaeroista. Nämä maat pelkäsivät tiettyä haittaa koituvan osakseen EUn toimista. Ja mitä tulee esimerkiksi perusoikeuskirjaan, se tavallaan vahvistaa niitä ihmisoikeuksia, joita EU:ssa on jo pidetty perustavanlaatuisina. Ne on ilmaistu jo aikaisemminkin useaan otteeseen. Ja kaikki EUn jäsenvaltiot valtioina ovat ö, allekirjoittaneet eurooppalaisen ihmisoikeuksien perusoikeuskirjan. Eli mielestäni tässä on kyse ongelma, josta voidaan päästä yli. Ja haluaisin lopuksi ilmaista optimismiani. Niin katsotaan nyt, kestääkö tämä. Ja haluan toivottaa tervetulleeksi ryhmän Tsekin ulkoasiainministeriöstä. He ovat täällä paikalla. Toivottavasti he omalta kannaltakin pääsevät toivomiinsa tuloksiin ja voivat kantaa myös kortensa kekoon eurooppalaisessa hankkeessa. Passiamo dunque adesso al... No niin. Muut puheenjohtajan ilmoitukset, koska tässä vielä olemme, niin äh, osallistun koordinaattoreiden kokouksen jälkeen eri ryhmien edustajien kokoukseen valiokunnan nimissä. Meillä on paljon esityslistalla asioita ja huomenna, kun valiokuntakokous jatkuu, niin kerron sitten, mitä koordinaattoreissa on päätetty. Seuraavaksi kolmas esityslistan kohta, työjärjestyksen mukauttaminen Lissabonin sopimukseen – Olemme jo keskustelleet esitetyistä tarkistuksista Martinin mietintöluonnokseen. Meillä on nyt sekä tarkistukset, jotka kuuluvat jo hyväksyttyyn mietintöön, sekä edustaja Martinin uudet tarkistukset, mutta tiedän, että haluttaisiin esittää myös kompromissitarkistuksia ja suullisia tarkistuksia. Joten kun äänestämme kompromissia suullisista tarkistuksista. Olisi hyvä, että tarkistusten laatijat selvittäisivät niitä hieman tarkemmin. Uskoakseni monista tarkistuksista voidaan äänestää myös yhtenä ryhmänä. En tiedä, ennen kuin nyt siirrytään äänestämään, niin haluavatko eri ryhmien vastuuhenkilöt hieman tarkentaa ryhmiensä kantoja. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain ottaa esille Brokin tarkistuksen 60, jonka hän siis veti pois. ajattelin sanoa, että olen pettynyt siihen, että se otettiin pois, koska se olisi merkinnyt sitä, että että työohjesäännön äh, soveltaminen olisi muuttunut. Ja nyt avoimuussäännöksiä on poistettu. Mut, ja tämä on tehty ilman minkäännäköistä selitystä. Ja siitä syystä haluaisinkin ehdottaa, että Brock esittäisi tarkistuksensa uudelleen. parlare come giusto il relatore onorevole Martin. Martin. I'll be very brief, Chair, because I don't want to Ihan lyhyesti vain, en halua nyt tässä mitenkään jarrutella tätä äänestystä, mutta haluan kuitenkin kiittää Korbettia kaikesta tehdystä työstä tämän asian parissa. Hän on antanut myös minulle valtavasti apua viime viikon aikana, kun olen pyrkinyt ymmärtämään näitä teknisiä kysymyksiä. Ja toivottavasti sitten voit kiittää myös poliittisia ryhmiä yhteistyöhalukkuudesta, se on ollut aivan erinomaista. Se, mitä Fox juuri totesi näiden tarkistusten esittämisestä, sehän on nimenomaan Lissabonin liittyvä kysymys. En nyt puhu tässä Brokin suulla, mutta minä en ollut tähän työvaliokunnan rooliin tyytyväinen, puhemiestön anteeksi rooliin tyytyväinen koska se on asia, joka täytyy käsitellä erillään Lissabonin sopimuksesta. Ja me sovimme siitä, että jos meillä on sellaisia alueita, jotka eivät ole Lissabonin liittyviä, niin niitä ei viedä eteenpäin. Ja tämä oli se kompromissi siis, johon pääsimme. Se non ci sono altri che richiedono preliminarmente di Jos kukaan muu ei halua käyttää enää puheenvuoroa, Abrok. Ah, Herr Vorsitzender, äh, mich trifft es mit puheenjohtaja, olen hieman hämmästynyt siitä, että tarkistukset 60 ja 61 on vedetty takaisin. En minä niitä ainakaan ole takaisin vetänyt. Mutta ehkäpä täällä talossa on sitten minun kaksoisolentoni, joka on vetänyt nämä tarkistukset takaisin. Ehkäpä puheenjohtaja kokous on kykeneväinen ilman jäsenen suostumusta vetämään takaisin tarkistuksia. Pyytäisin multa, muuten, että nämä tarkistukset otetaan äänestykseen. Tässä tulkittiin selvästi aikaisemmin väärin ymmärrettyä viestiä. Otetaan ne siis nämäkin kaksi tarkistusta äänestettäviksi. Voimmeko siirtyä äänestämään? Hyvä. Äänestämme tarkistuksesta yksi, artikla 7, kohta 2, puolesta vastaan. Tämä on siis esittelijältä tyhjää. Yksi tyhjä. Hyväksytty. Artikla 8. Tarkistus 60 Brokilta. Vaikka se on tässä sanottu äh, puolesta kolmetoista puolesta ja vastaan. Kahdeksan vastaan. Entä tyhjää? Yksi tyhjä. Hyväksytty siis. Seuraavaksi tarkistus 2, 11 artiklan kohta 3a esittelijältä puolesta vastaan. Tyhjää. Yksi tyhjä. Hyväksytty. Jälleen tarkistus, jota ei ole vedetty pois, 61 Brokilta, 23 artikla, kohta 2 puolesta, käsi ylös. Vastaan. Yksitoista. Yhdeksää vastaan. Entä tyhjää? Kaksi tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 62, 23 artikla, 11 kohta A. Martin Sayer Duff puolesta vastaan. Tyhjää. Kolme tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus. Tarkistus 3, 36 artikla esittelijältä. Käsi ylös, puolesta äänet vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Seuraavaksi esittelen tarkistus 4. Se on kompromissi, tarkistus. Ja pyytäisin No, chiedo scusa, ho letto male. Anteeksi, pyytää puheenjohtaja, luin luetteloa väärin. Tarkistus neljä ilman selityksiä. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksyt yksimielisesti. No niin. Nyt kompromissitarkistus, vaikka minulla lukeekin tässä suullinen tarkistus, pyytäisin tarkistuksen esittäjiä selvittämään sitä. Martin. Kiitoksia puheenjohtaja. No, tämä on hyvin monimutkaista ja sen seurausta neuvotteluista poliittisten ryhmien välillä. Minusta meillä on sellainen teksti, josta voimme sopia, mutta tähän vaaditaan vähän lisäselvitystä. Ensinnäkin otetaan käyttöön, siis tämä teksti on teille jaettu nyt iltapäivällä, Uusi kohta neljä, jossa sanotaan, että lukunottamatta tapauksissa, joihin viitataan kohdassa neljä, Neljä artikkelissa tarkoittaa kiireellisessä tapauksessa parlamentti ei päätä ensimmäistä käsittelyä ennen kuin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista tehdyn pöytäkirjan kuudennessa artiklassa vahvistettu kahdeksan viikon määräaika on päättynyt kaikki poliittiset ryhmät taitavat hyväksyä tämän, ja jos näin on, niin sen seurauksena sitten meillä täytyy poistaa se, mikä tällä hetkellä on kohta kolme, jossa kansallinen parlamentti toimittaa Euroopan parlamentin puhemiehelle ja niin edelleen. Se pitäisi ottaa pois. Ja kohta kuusi, sen toinen kappale, jossa sanotaan tai esittää parlamentille minkä hyvänsä muun suosituksen, joka saattaa sisältää tarkistuksen, joka liittyy toisiosperiaatteeseen, siis se pitää poistaa. Ja sitten aivan kompromissin lopusta sanat ottaen huomioon kaikki hyväksyt, parlamentin hyväksymät suositukset. Kaikki nämä pitäisi poistaa, jos tämä muutos tehdään. Sitten meillä on toinen mahdollinen muutos, jota suosittaisin tähän. Oikeuden yksikkö puhui kanssani tästä ennen kokousta. Tässä ehdotetaan, että että kun pöytäkirja täytäntöön pannaan ja kun tarkastellaan toisellisuus- ja suhteellisuusperiaatetta, niin tämä sääntö koskee sitä, millä tavalla periaatteessa toisellisuusperiaatetta täytäntöön pannaan. Ja oikeuden yksikö ehdottaa, että otsikko toisellisuusperiaate ja suhteellisuusperiaate antaa väärän vaikutelman itse sisällöstä ja tässä pitäisi puhua vain toisellisuusperiaatteesta, eli tämä ja suhteellisuusperiaatteen sanat pitäisi poistaa. Toivottavasti tämä nyt oli järkevä. Tämä oli ainoa todella hankala tarkistus koko menettelyssä. Si, eh, kollega Duff. Eh, Duff. Eh, I, I, from the paper that's been Tämä paperi, joka on jaettu nyt meille, siellä on muutama virke tällaisena hieman ohkaisemmalla vaaleammalla tekstillä, tarkoittaako tämä sitä, että se on poistettu? Okay, it's not terribly clear. Tämä ei nyt ole oikein selvä, mutta ymmärrän mitä tarkoitat tai sanot. No se kollega Martin può spiegare meglio. Ehkä kollega Martin voisi selvittää tarkemmin, koska tässä yksi kommentti tuli mikrofonin ulkopuolelta. Emme saaneet tulkkausta. Eli uudestaan vielä Martin sama. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Niin, tämä on tar- tarkoitus on että tässä, se ei oikein nä- näy tässä itse kopiossa. Mutta se on nimenomaan yksi seuraus siitä, että öö, mitä joudutaan poistamaan, kun hyväksytään kohta neljä. Si, Fox. Fox. Thank you, Chair. I wonder if I could... Kiitos. Voisinkohan pyytää esittelijä selittämään, miksi on otettu tästä kompromissista pois ehdotus kohdassa viisi alkuperäisessä tarkistuksessa 64, että tehtäisiin suosit- että yksi kymmenesosa parlamentin jäsenistä voisi myös tehdä ehdotuksia. Minusta tässä kompromississa viedään tältä parlamentilta toimivaltuuksia pois vetoamalla subsidiariteettiin. Hän sanoi myös, että tämä kompromissi siirtää tämän oikeuden myös alueiden komitealta. Ja minusta tässä kompromississa yritetään vesittää näitä toimivaltuuksia subsidiariteetti äh, keskusteluiden pohjalta ja haluaisin pyytää häneltä mitä oikeutuksia tai perusteluita hänellä on tälle. Uh, yes, the Committee of the Regions. Niin, alueiden komitea. Sitten löytyy myöhemmin tästä mietinnöstä. 10 prosentista, eh, kun puhutaan tässä, mm, niin se on kompromissi, jos nyt tässä otan tämän esittelijähattuni pois päästä, niin itse henkilökohtaisesti olenkin sen puolella. Tietysti sitten menee myös täysistuntoon, mutta ensin valiokunnan jäsenet voivat päättää. Tämä on kompromissi toisten ryhmien kanssa. Ness- nessun altro vuol parlare? Jos kukaan muu ei halua puhua enää tästä, niin äänestämme tästä kompromissitarkistuksesta puolesta. Kädet pystyyn. Vastaan. tyhjä, hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 63, jonka oikeastaan tämä kompromissi jo kattaakin. Voimme äänestää siitä. Ai, emme äänestäkö. äänestäkään. No se tuleekin katetuksi, joten se raukeaa. Samoin 64 on rauennut ja 5 samoin. Seuraavaksi esittelijän tarkistus 6, 44 artiklasta puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Seuraavaksi 56 artikla, kohta 3. Kompromissi jälleen tässäkin ja sitä varmasti kannattaisi tarkentaa hieman lisää. Olkaa hyvä, esittelijä. Very straightforward. Niin, no tämä nyt on ihan selvä. Siinä vaan selvennetään sitä, kun mietintö palauttaa valiokuntaan, niin silloin on tämä tavallinen prosessi, jota voidaan seurata että joko tuota mietintöä enää jatketa tai esittää no uusi mietintö, jossa on tarkistuksia. Se vaan tekee tämän aivan selväksi. Aiemmin on ollut hieman epäselvyyksiä sen suhteen, mitä tapahtuu, jos täysistunto lähettää mietinnön takaisin valiokuntaan. Hyvä. Voimme siirtyä äänestämään kompromissitarkistus kakkosesta. Äänet puolesta, käsi ylös. vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 65 raukeaa. Ja ehdottaisin, että tarkistuksesta 7, 7 tarkistukseen 14, 14 mukaan lukien äänestettäisiin yhtenä ryhmänä, jos teille sopii. Nämä on, ovat teknisiä mukautuksia. Eli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ja 14 äänet puolesta käsi ylös. Olkaa hyvä vielä siellä. 9, 11, 13, ne poistaa vai? 14 kinka? Ai ai, ei mitään. Kaikki on ihan okei. Okay. Favorevole pregato alzare la mano. Äänet puolesta siis. Vastaan. Tyhjä. Kolme tyhjää. Kuitenkin kaikki nämä hyväksytään. Sitten 66 Sajerilta. Kuusi ja uusi kohta puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 15. Se onkin rauennut. Puheenjohtaja, kaikella kunnioit asetuksella, niin jotkut näistä ovat äh, hyvin lähellä tai hyvin tiukkoja. Olisi ihan mielenkiintoista kuulla nämä luvut, kuinka paljon puolesta vastaan. Viimeisessä äänestyksessä oli 11, 10, 11 puolesta 10 vastaan. Voimmehan ottaa koko äänestyksen alusta tai ö, sähköisesti äänestää. No, ei tässä nyt ehkä voi enää palata taaksepäin, mutta jos joku haluaa, että äänestämme koneellisesti, niin pyytäköön sitä sitten minulta. Tarkistus 15 siis raukeaa, joten siirrymme tarkistuksen 16, josta on suullinen tarkistus esittelijältä. Sì, sia sulla sull'articolo dell'emendamento 16 sia sul 53. Tämä koskisi siis sekä tarkistuksia 16 että 53. Tähän lisätään vain sana valmistelukunta. Ihan tekninen muutos vain. orale, che del resto avete scritto Suullinen tarkistus, joka teillä on siellä luetteloissa. Ja tässä siis poistettaisiin sana valmistelukunta 132 artiklasta, mutta artiklassa 54 oikeastaan puhutaan samasta asiasta. Äänestämme kahdesta identtisestä tarkistuksesta. Jos olette puolesta, nostakaa käsi ylös. Duff vielä, olkaa hyvä. I'm sorry, I'm also... Uh, niin, valitan. Mutta minäkin olen nyt vähän ymmälläni. Tässä sanotaan, että sanat tulee poistaa, mutta... Mutta tarkistuksessa 16. Se on sisällytetty ihan kunnolla. se selvittää tätä sopimuksen menettelyä, kun HVK kutsutaan koolle. Enkä ymmärrä, miksi pitäisi tämä termi poistaa. Prego. Sorry. Um, some confusion. I mean, Andrew Duff in a sense is, is right, except... Andrew Duff äh, on tavallaan oikeassa. En ollut vain selittänyt tätä kunnolla. Luulen, että kaikki ymmärtävät. Yksi, kaksi, kolme säännön perusteella se poistetaan. Joten tämä on tavallaan tällainen... Meidän täytyy ottaa tämä yksi, kaksi, kolme pois, koska täytyy ottaa huomioon tämä uusi sääntö. Olen pahoillani, tämä oli minun syyni, en selittänyt asiaa. Luulin, että kaikki olivat ymmärtäneet. Il chiarimento è sufficiente? Tämä selitys varmasti riittänee. Voimme siirtyä äänestämään. Äänet puolesta käsi ylös. Kymmenen puolesta, entä vastaan? Yhdeksän vastaan, joten hyväksytty. Tyhjää en tässä kysynytkään. Entä tyhjää? Kaksi tyhjää. Äänestämme tarkistuksesta 67 Sairilta. Äänet puolesta. Anteeksi, anteeksi. Menin tässä hieman sekaisin. 67 raukeaa äskeisen äänestystuloksen vuoksi, mutta 17 meidän tulee äänestää. Ehkä kuitenkin voimme tehdä sen yhtenä ryhmänä jos teille sopii. Tarkistuksesta 17 tarkistukseen Kolmekymmentäviisi, sanoisin. Sopiiko teille? Hyvä. No, äänet puolesta. Entä vastaan? Tyhjää. Kaikki tarkistukset menivät läpi. 36, 87 artiklan A uusi kohta, johon on esittelijän suullinen tarkistus. Jos hän haluaa sen meille kertoa. Um, this was suggested to me by other political groups, but the... Tätä ovat muut poliittiset ryhmät ehdottaneet, mutta tässä teoria taustalla on se, että se ei kuitenkaan sido näitä sääntöjä liian kovasti eikä jäädytä toimintaamme. Tätä itse asiassa ei tarvitse siis suoraan säännöissä mainita, että emme kuulu tämän lainsäädännön piiriin. Bueno, Chi è contrario? Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nyt ehdottaisin seuraavaa yhtenä ryhmänä äänestystä 37-51, koska nämä kuuluivat jo korbetin mietintöön tekstin osina ja ne on aikaisempien kausien tai aikaisemmalla vaalikaudella hyväksytty. Jos teille sopii, niin äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Yksi tyhjä. Hyväksytty. 124 artikla suullinen tarkistus. Tästäkin selvitys. Olkaa hyvä. Tämä on asia, jonka herra Fox ihan oikeutetusti otti esiin. Tämä on se, missä me esittelimme tarpeen kuulla sekä talous- että sosiaalikomitea että alueiden komitea. Eli nämä ovat tarkistuksia, jotka pitävät meidän peri- perustamissopimuksen mukaisena ja ovat ihan normaalia menettelytapaa. Bene, chi è favorevole è pregato di alzare la... Hyvä. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä. Yksi, kaksi. Tämäkin suullinen tarkistus on hyväksytty. Ja meillä on toinenkin esittelijän suullinen tarkistus. Artikla 124, para, äh, kohta 1 ja 2a uusi. Selvitys. Tämä, mistä juuri äänestettiin, niin oli ekosok ja tämä on äh, nyt sitten alueiden komitea. Anteeksi. Se on siis samankaltainen. Hyvä. Voimme äänestää äänet puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Artik anteeksi, tarkistus 52 puolesta, jos olette puolesta käsi ylös. Vastaan. Kaksitoista kahdeksan. Minä äänestän tyhjää, entä muut? Neljä tyhjää. 53 tarkistus. 132 artikla. Niin, äänestimme siis 52 ja seuraavaksi 53. Edellinen siis sai 12 ääntä puolesta, 8 vastaan ja yhden tyhjän mutta taisin kyllä sanoa tämän äsken. 53 seuraavaksi. Artiklas 132. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Yksimielisesti. Anteeksi, yksi vasta mutta hyväksytty. Seuraavaksi kompromissitarkistus artiklasta 132a uusi. Haluaako esittelijä sanoa tästä jotakin? 3. Kompromissi kolmonen. Uh, niin, tämä on kompromissi siitä, millä tavalla me hoidamme yhteistyömme kansallisten parlamenttien kanssa ja periaatteessa meillä on tähän kaksi syytä. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että Brokin alkuperäiset ehdotukset menivät aivan liian pitkälle yksityiskohtaisuuksiin näissä säännöissä. Ja toiseksi halusimme antaa meille liikkumavaraa, kun neuvottelemme kansallisten parlamenttien kanssa. Emme me halua ennalta määrätä omalta puoleltamme niitä tarkkoja yksityiskohtia sen suhteen, millä tavalla suhteemme toimii. Jotain näissä säännöissä halutaan tästä asiasta mainita, mutta mielestäni meidän ei tule mennä tässä mitenkään valtavan pitkälle. Eli kompromissi on se, että asia laittaa sääntöihin, mutta tässä nyt ei kaikkiin pieniin pilkunuolemisiin mennä. Kollega Duff. Um, Duff. I accept that... Hyväksyn sen, että esittelijä pyrkii saavuttamaan rakentavan lähestymistavan parlamenttien väliseen yhteistyöhön, kuten pöytäkirjassa kuvataan, mutta ongelmana on se, että hän on ottanut tähän tällaisen verkostojen konseptin, ja siitä minä en pidä. Perustamissopimus ei puhu mitään sitä muodosta, jolla tämä yhteistyö toteutetaan. Ja tällainen verkostokonsepti on nyt sitten yhtäkkiä vain tuotu tähän meidän ö, omaan työjärjestykseemme. Tämä tulee ikävä kyllä sitomaan kätemme ja johtamaan johonkin sellaiseen asiaan, mitä me emme sitten loppumetreillä ehkä haluakaan. Perustamissopimuksessa sanotaan, että pitäisi käydä keskusteluita meidän ja kansallisten parlamenttien kesken siitä, millaista yhteistyömuotoa harjoitettaisiin. Ja minusta meidän täytyisi pitäytyä perustamissopimuksen sanamuotoon meidän omissa menettelytavoissamme. Ja mikäli me emme näin voi tehdä, niin silloin meidän pitäisi vaieta siitä kokonaan asioiden nykyisellä tolalla. Ja odottaa, että me saamme aikaan sopimuksen kansallisten parlamenttien ja meidän keskenämme. Ja tämän pitäisi aina olla avointa meille tavallaan palata asiaan omissa menettelyissämme. Mutta tällä hetkellä mielestäni nyt tämä on liian aikaista. Si, del collega Lopez, ehm, Mendes de Vigo. Ah. Mendes de Vigo. Point of order. Niin, tämä nyt on ihan työjärjestyskysymys. Haluan vain to- kertoa teille kaikille, että presidentti Klaus on allekirjoittanut. No, no <laughs> Onorevole Brock ha chiesto di parlare? Brock on pyytänyt puheenvuoroa. Herzlichen Dank. Kiitos. No, tämä on eh, tärkeää hetki ja monet ovat jo kymmenen vuotta tämän projektin parissa työskennelleet ja nyt tämä on sitten lopullista eikä mikään sitä enää estä. Tämä on niin sanotusti onnellinen hetki. Nyt sitten vielä tähän tarkistukseen. En nyt tiedä, onko se ongelma, että me haluamme tällaisen verkoston. Tällaisessa verkostossa me olemme yksi 28 yksi parlamentti 28 parlamentista. Ja eh, tätähän me halusimme ainakin minun mietinnössäni eh, välttää. Me halusimme tehdä tarjouksen eh, Euroopan parlamentin puolelta. Ja nyt me voimme puhua siitä, että onko tämä liian yksityiskohtainen, mutta lähtökohta on poliittisesti ihan toinen. Ja pyytäisin teitä huomioimaan sen. Ja sen vuoksi meidän täytyy löytää tässä nyt erilainen lähtökohta. En tiedä, miten se voi onnistua, mutta koska tässä lähtökohtana on se, mistä täysistunnossa on jo kerran päätetty, niin haluaisin tehdä esittelijälle seuraavanlaisen tarjouksen. Eli hyväksytään minun tarkistukseni, mutta täysistunnossa hän ottaa oman ehdotuksensa äh, tämän, puolesta, äh, tämän tilalle. Ja tämä olisi kompromissi, jonka minä olisin valmis. Minusta meidän täytyy tehdä selväksi, että parlamentti on toinen lainsäätäjistä ja jos on kysymys eurooppalaista lainsäädännöstä, niin silloin meidän ei tule olla yksi 28. Ja sen vuoksi pyytäisin, että tämä ehkäpä hieman liian pitkä tarkistus hyväksyttäisiin, mutta sitten esittelijän kanssa me istahtaisimme saman neuvottelupöydän ääreen ja yrittäisimme täysistunnolle sitten laatia hieman lyhykäisemmän tarkistuksen, jonka lähtökohta on kuitenkin sama. Honorable Martin. Uh, David, is that a proposal? David, oliko tuo ehdotus? exceedingly generous as always. Um... No, olet aina yhtä antelias kuin ennenkin. Itse en kyllä olisi äänestänyt näiden tarkistusten puolesta sellaisena kuin ne nyt ovat ja aion äänestää tyhjää. Mutta vaikuttaa siltä, että kompromissia ei juurikaan tueta, niin vedän tuon kompromissin pois. Sitten valiokunta voi päättää siitä, millä tavalla se äänestää näistä kolmesta tarkistuksesta, jotka Elmar on esittänyt. valiokunnassa vielä asiat voivat mennä mönkään, joten Elmaria pyytäisi hyväksymään vielä yhden suullisen tarkistuksen, tarkistuksen 70, jossa sanotaan, että kaikki asiakirjat, jotka virallisesti välitetään kansallisesta parlamentista Euroopan parlamentille, niin siinä pitäisi sanoa, että kaikki lainsäädäntöasiakirjat, jos sen hyväksyt, niin sitten jätän tämän valiokunnan harkinnan varaan, kun katsotaan näitä kolmea tarkistusta. Allora, mi pare di avere capito che le... Niin, jos nyt oikein ymmärsin, niin kompromissi tarkistus kolme on vedetty pois, vaikkakin ehkä väliaikaisesti. Mutta 68, 69 ja 70 täytyy äänestää. Ja viimeisessä on esittelijän korjaus. Voimme käynnistää niistä yhtenä ryhmänä. Kuka äänestää 68, 69 ja 70? Käsi pystyyn. vastaan. Tyhjää. Kolmetoista puolesta. Kaksi vastaan seitsemän tyhjää. Seuraavaksi viimeiset tarkistukset 54-59. Uskon, että niistä voidaan äänestää yhtenä ryhmänä, jos kukaan ei tätä vastusta. Äänet puolesta vastaan. Tyhjää. Nämä tarkistukset hyväksytään. Ja seuraavaksi lopullinen teksti Äänet puolesta. Yhdeksäntoista puolesta. Entä vastaan? Kaksi. Tyhjää. Yksi. Hyväksytty koko asiakirja. Onnittelut kollega Martinille. Ja vielä kiitos Corbettille, joka edellisellä vaalikaudella valmisteli tätä työtä. Onko meillä vielä muita esityslistan kohtia vai joko olemme päässeet kokouksemme loppuun? No näin onkin, olemme lopettaneet kokouksen. Tapaamme huomisaamuna ja nyt koordinaattorit. Kiitos.